painopisteitä ennen kuin ruvetaan viisumeihin puuttumaan, koska Euroopassa ollaan huolettu, huolestuneita laittomasta maahanmuutosta muutenkin. En tiedä, onko neuvosto nyt kovin innokas tai komissiokaan poistamaan viisumivaatimuksia. Mielestäni tämä on ennenaikaista. Siksi 25 tarkistuksesta poistaisin lopun. Kiitos. ehm, Kyllä. Kollega Albertini. Sitten lopuksi vielä puheenjohtaja Albertini. Tässä viitaisin, De Keserin esitykseen. Se vaikuttaa mielestäni ehkä hiukkasen arkoluontoisen malta. Albertini kollega, siis puheenjohtaja, ensinnä puheenjohtaja Albertini kollega. Ei kun kollega, kollega, kollega, sinä nyt olet puheenjohtaja, mutta kiitos puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. No, Haluaisin kiittää niistä kiitoksista, joita minulle osoitettiin. Se on minulle totta kai velvollisuus, mutta myös ilo, kun olen pystynyt tätä työstämään yhdessä teidän kanssanne. Ei se välttämättä ole helppoa löytää yhteisymmärrystä, mutta myönteisessä hengessä tätä on kuitenkin tehty. Vaikkakin jotenkin pieniä vaikeuksia on ollut, mutta olemme mielestäni saaneet aika hyvän version. Muutama yksityiskohtainen huomio esille tulleisiin kysymyksiin. Kollega Duff aika voimakkaasti puuttuu siihen, kun sinne haluttaisiin lisää päättäväisyyttä saada tarvokkaammin toimia. Me olemme siitä totta kai samaa mieltä, mutta olemme sitä mieltä, että käytetty muotoilu olisi hyväksyttävistä tässä vaiheessa kehityskulkua. Ei, se ei olisi niin vallankumouksellinen. Hän esitti toiveen, mutta minusta vaikuttaa siltä, että tämä kohta nyt tässä esittävämässä muodossa olisi hyvä säilyttää, ettei tässä ruvettaisi kokonaan muuttamaan tätä tasapainoa, varsinkin jos muut ovat jo sen taakse tulleet. Kollega Meijerille viittaisin Volterin sanoihin, koska en tätä toista, mutta ei se nyt ole sama ajatus, mutta olen samaa mieltä kuitenkin hänen kanssaan, kuten meidän suhteemme hän teki. He esittävät vähemmistömietinnän. Totta kai hänen esittämänsä kysymykset ovat aivan järkeviä sinällään, mutta ne ovat kuitenkin meidän näkemyksestämme poikkeavia, se todettakoon. Kollega Tano, ehkäpä tässä nyt on syytä tehdä muutama täsmennys te esititte joitakin vastalauseita, mutta ne ovat kyllä mukana suullisissa tarkistuksissa. En tiedä, oletteko tutustunut siihen, koska ne tulivat ihan viime hetkellä. Viittaan ennen kaikkea, tässä tuli tekeisin puheenvuorossa esillekin, Gbakbon kohtalo kolmosessa, 24 kompromississakin puhutaan itse asiassa Taivanista. Ehkä nyt ei ihan teidän toivomallanne tavalla. Mutta kuitenkin kompromissitarkistuksia on, ja niitä voidaan ehkä muokata vielä eri yhteyksissä. Kollega Lunacek erityisesti o, haluaa korostaa siviililähestymistapaa, ei pelkästään sotilaallista puolta. Totta kai minä toivoisin, että voisimme olla samaa mieltä tässä. Teidän tarkistuksissanne oli myös esitetty kritiikkiä Naton kantoihin. Enemmistö kuitenkin Euroopan unionin maista on siinä mukana ja Euroopan unionikin, kuten Lunacekin tietää, on osallistunut eri missioihin, jotka ovat luonteeltaan myös yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyviä. Totta kai siinä syntyy väkivaltaakin, se on valitettavaa, mutta joskus välttämätöntä. Muistuttakoon myös, mitä mitä olisi tapahtunut, jos olisimme kandilaina käyttäytyneet silloin, kun Hitler jotain 60 vuotta sitten esitti oman maailman katsomuksensa. Lopuksi De Keyser otti esille yhden käsityksen, se liittyy näihin Ashtonin käyttämiin termeihin, emme nyt välttämättä halua kopioida niin kutsutun ulkoministerimme sanoja suolakaan suoraankaan. Hän on tietenkin viite arvommekin yleisemmin ja täällä parlamentissakin ehkä tässä sanotaan, että welcomes, ehkä sitä voidaan lieventää jotenkin huomioin, toivoa, niin että tästä päästään yksimielisyyteen ja voidaan kaikki hyväksyä se. Ehkä siinä löytyy vielä muotoilu. Sitten Tarkistus 13 liittyen Turkkiin. Siinäkin minusta vaikuttaa sitä, siltä, että tässä omaksuttu muotoilu, kun muistelen mitä Kasu Liives totesi, kun jonkin tästä teemasta, siitä käytiin seikkaperäisiä keskusteluja minunkin ryhmässäni. Ehkä se on tavallaan sopiva kompromissi niitä välillä, jotka haluaisivat, että tämä maa tunnustaisi yhden jäsenvaltion alueellisen koskemattomuuden, siis Kyproksen. Emme halua kuitenkaan tässä hyvin arkaluontoisessa vaiheessa, Natokin on tässä kuvassa mukana niin, että voitaisiin länsimaailman kanssa käydä vuoropuhelua jatkossakin, muun muassa Euroopan unionin kanssa kuitenkin kohta kohdalta äänestys on edelleen voimassa. Joku voi olla toisella kannalla, toiset toisella kannalla. Minä olen esittänyt oman näkemykseni, mutta tässä varmasti on muitakin näkemyksiä olemassa. Meillä on ryhmän kanssa vielä kokous tästä, ehkä joistakin muistakin viilauksista vielä ennen huomista äänestystä. Voitte olla myös varjoesittelijät yhteydessä, jos jotain uutta tulee esille. Ei ole kyse vain minun tai minun ryhmäni näkemyksistä. Kiitos huomiostanne. Hyvä, kiitos esitteli Albertiinille enimmäisestä työstä ja kerron teille, että äänestys toimitetaan huomenna kello 10. Kiitos huomiostanne. Bene, allora possiamo passare... No niin, sitten voimme mennä seuraavaan kohtaan, joka liittyy yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitykseen Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Puolustus- ja turvallisuuspolitiikan alivalikunta jo maalus, maaliskuussa tutustui tähän ja sitten myöhemmin 4. huhtikuuta. Tässä meillä on Guattierin esitys ja on kyllä paikalla. No, hän oli aikaisemmin tuolla Brokin vieressä. Meillä on siis todellakin tämä mainitsemani aihe. 184 tarkistusta on tullut tähän ja esittelijä on tavannut usean otteeseen varjoesittelijöiden kanssa. Hänen mietintönsä liittyy hyvin keskeisesti siihen, aiheeseen, jossa minä olen itse esittelijänä YUTP ja YTPP kulkevat käsi kädessä. Niitä keskustellaan myös täysistunnossa yhteiskeskustelussa Ashtonin läsnä ollessa. Siis korkeana edustajana ja varapuheenjohtajana. Mitään muuta lisättävää ei minulla ole. Voin jo ennakkoon kiittää siitä työstä, jota tässä on tehty niin arvokkaalla tavalla Gualterin voimin. Ja mieluusti nyt kuuntelen hänen kommenttejaan. Olkaa hyvä, edustaja Gualtieri. Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. En rupea yksityiskohtaisesti käsittelemään tätä mietintöä, koska meillä on ollut tilaisuus keskustella sitä seikkaperäisemmin myös alivaliokunnassa. Kuitenkin sanon muutaman sanan tästä muotoilusta ja keskeisimmistä kohdista tehdyssä työssä niin, että on päädytty kompromissitarkistuksiin. Niistä olemme päässeet yksimielisyyteen suurelta osin ryhmien kanssa. Meillä on myös suullisia tarkistuksia, jotka ikään kuin, näinhän nähtiin teidänkin mietintönne kohdalla, pystyttiin tapahtumakulkujen valossa päivittämään tietoja. Tämän mietinnön teemana oli YTPP Lissabonin sopimuksen valossa. Ja myös kun ajatellaan kansainvälisen kehityksen, kansainvälisen järjestelmäkin kehitystä, minä olen nimenomaan tähän tehtävään pyrkinytkin rajoittumaan. Alu, olen halunnut tiettyä täydentävyyttä luoda myös YUTP-mietinnön kanssa kerrokin AFET valiokunnan jäsenille, jotka ovat olleet cd alivaliokunnassa että tästä mietinnöstä ei löydy sellaisia näkökohtia, jotka ovat yleisempiä tai ulkopolitiikkaan liittyviä, jotka sinällään liittyvät unionin kantoihin suhteessa eri kansainvälisiin toimijoihin. Nimenomaan siitä syystä, koska minun mielestäni se kuuluu YUTP se. Ja koska minun mietintöni keskeisimpiä teesejä on, että meidän pitäisi jonkinlainen vahvuutta luoda yhteisesti YUTP ja YTPP välillä. Yksi tesi on nimenomaan, että meillä on kokonaisvaltainen lähestymistapa tässä politiikassa. Täytyy olla johdonmukainen tämän perusajatuksen kanssa. Siksi minä olen jättänyt YUTP-teemat YUTP-mietintöön. Koska täytyy omaksua kokonaisvaltainen lähestymistapa Euroopassa myös YTPPssä. Siis kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa huomioidaan kansainvälisen järjestelmän kehittyminen, mutta myös jos ajatellaan moninapaisuuden syntyä, se edellyttää, että Euroopan unioni on uskottava ja voimakas toimija turvallisuuden hyväksi, siis niin että Eurooppa saa taas sanansa kuuluville. Totta kai täytyy myös ymmärtää, että tapahtumat ovat keskenään kytkö vähän enenevässä määrin, että tässä on monikansallisuutta eikä ole kyse pelkästään yhden alueen sotilaallisesta puolustamisesta. Siksi se edellyttää myös turvallisuuspolitiikkaa, joka olisi tehokasta niin, että mukana on kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Ei pelkästään voidaan yksityiskohtaisesti tai erikseen puuttua asioihin, esimerkiksi turvallisuuteen. Turvallisuuspolitiikka on ulkopolitiikkaa, puolustuspolitiikkaa eri operaatioin, kumppanuuksien avulla. Tässä oikeastaan ovat myös minun mietintöni eri luvut. Siksi ei tähän voida erikseen pelkästään keskittyä, kun tämä on ollut riskinä aikaisemmin. Ehkä siitä johtuen YUTP on ollut heikkoa. YTPP on mennyt vähän omia teitään tavallaan, ja siksi ne on tullut huonosti toimivia operaatioita – tehottomia operaatioita, ja eikä ole riittävästi kytketty tätä kokonaisvaltaiseen ulkopoliittiseen strategiaan. Näin vain saadaan tehokkuutta aikaan YUTPssä. Jos ajatellaan minun mietintöni luonnetta, ja vielä korostan, että tässä ei niinkään ole Venäjään liittyviä suhteita tai Kiinaan liittyviä tai lähitään liittyviä kysymyksiä, niin täällä on yksi perusajatus, nimittäin että YTPV täytyy kytkeytyä keskeisesti myös UTP. -hän. Sitten tämä on tämä toinen elementti mietinnössäni. Niin siksi tässä tarvitaankin kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Ei se ole seurasta pelkästään maailmasta, joka on yhä moninapaisempi, niin että siellä on erilaisia haasteita myös Euroopassa yhä enemmän – vaan se on myös jotain, että Lissabonin sopimuksen myötä saamme kokonaisvaltaisen lähestymistapaan ja tulee paljon enemmän teemoja esille, kuten mietinnöstäkin nähdään. Lissabonin sopimus, jos sitä tulkitaan oikein, vahvistaa vain tätä käsitystapaa turvallisuudesta. Siis keskeisenä osana kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Menemättä nyt yksityiskohtiin mietinnössäni, niin kuitenkin minä tuen sitä, että Lissabonin sopimus on hyvin johdonmukainen tämän kokonaisvaltaisuusajatuksen kanssa. Siellä on olemassa välineitä sekä ajatellen institutionaalisia arkkitehtuuria, mutta myös operatiivisesti niin, että voidaan huomattavasti paremmin huomioida YUTP ja YTPP yhdessä. Näiden poliitikkojen myötä voidaan harjoittaa ulkoista toimintaa unionin nimissä. Totta kai tämä edellyttää tiettyjä poliittisia olosuhteita. Ei voida ajatella pelkästään institutionaalisia oikeudellisia välineitä. E, tässä tarvitaan myös selvää politiikkaa. Nyt ollaan tietenkin maaperällä, johon olen rajoittunut myös omassa mietinnössäni tarkistuksissakin. Tätä ei voinut sivuttaa minunkaan mietinnössäni YTPPstä. Nimittäin jos ajatellaan tärkeimpiä sotilaallisia operaatioita viime vuosilta, niin Eurooppa on ollut jakaantunut. Se valitellen huomioidaan, mutta tässä sitten Albertin mietinnössä työstetään enemmän tätä ulottuvuutta, joka on poliittinen ulottuvuus – mutta haluaisin ottaa yhden sekan esille kuitenkin. Ei voida ajatella, että YTPP korvattaisiin pelkästään yhden Euroopan valtion toimin. Tämä tulkintatapa, joka nyt on hiukan jo ilmassa, European Center for Reform johtajan tällaisen esityksen tuonut, ja jossa pääkirjoituksessa tällaista nähty. YTPP on ikään kuin se, mitä yksittäiset maat tekevät tällä maaperällä. Jotkut pystyvät enemmän kuin jotkut toiset. Totta kai tässä nyt ollaan itsemme kanssa eturistiriidassakin tavallaan tällaisen tulkinnatavan kanssa. Meidän pitäisi enemmänkin arvostaa niitä välineitä, joita Lissabonin sopimus tarjoaa, myös sen myötä, kun yksittäiset jäsenvaltiot ovat ehkä ottaneet kontolleet joitakin tehtäviä. Lissabonin sopimus antaa tietyn menettelytavan, ja näin voidaan tietenkin tehdä. Okei, sanotaan, että te hoidatte tämän, meillä on operaatio, kyllä, mutta neuvosto tekee päätöksen ensin, siinä määritellään tavoitteet ja rajat, ja yhdessä korkean edustajan kanssa. Tässäkin on tällainen muoto. Lissabonin sopimus mahdollistaa tämänkin. Toisin sanoen se pitäisi oikeastaan johtaa siihen, ettei ei tässä ruveta lukemaan rivien välistä mitään. Tämä on jo enemmänkin politiikkaa tämä. Sitten mietinnössä totta kai seikkaperäisemmin käsitellään yksittäisiä kysymyksiä eri luvuissa. Haluaisin tähdentää niitä, joista on tiiviimpää keskustelua käyty, oikeastaan hedelmistäkin keskustelua, kun on pyritty löytämään sopuratkaisua ajatellaan vaan hallinnon roolia. Se on, miten se on syntynyt neuvottelujen jäljiltä ja siitä on tullut nyt väline kokonaisvaltaisen lähestymistapan luomiseksi Euroopan unionissa, siis YTPPssäkin. Totta kai meillä on kehitysrahaston osa, mutta myös sotilaallinen osa. Ulkosuhdehallinnosta voidaan vielä sanoa, että mietinnössä esitetään sitä, että luotaisiin kriisinhallinto elin, Crisis Management Board. Se olisi yhteydessä myös pääsihteeri Vimonin. Tälläkin valiokunnassa on ollut esillä. Se on yhdessä kompromissesityksessä esillä niin, että mutta joku on sitä vastustanut, koska siinä halutaisiin luoda tavallaan uusi rakenne. Ikään kuin murrettaisiin tämä suora suhde, jonka pitäisi olla olemassa sotilaalliseen ja korkean edustajankin välillä. Mutta minä korostaisin, että ei ole kyse uudesta elimestä, rakenteesta, vaan työmenetelmästä, jonka myötä kaikki toimijat, jotka ovat pelissä mukana YTPPn hyväksi, myös komissiossa eri maantieteellisissä yksiköissä, niin että voit, ne voisivat, voisivat kokoontua aika ajoin ja, ja luoda toimintasuunnitelmia ja määritellä kriisien hallintamuotoja niin, että Euroopan unioni voisi käyttää eri välineitään yhtenäisellä tavalla. Toisin sanoen, kiitos tästä sopuratkaisusta, johon me olemme päätyneet. Kiitos kollegoille muistakin ryhmistä. Ja lyhykäisesti käy läpi tässä kaikkein keskeisimmät kohdat, jos niin nyt voi sanoa, Kerron vielä, että aion esittää myöhemminkin vielä suullisia tarkistuksia, yh, siis ei useita, vaan yhden suullisen tarkistuksen pätönryhmän liittyen. Varsinkin kansanpuolueen vastalauseen ymmärrän toki, että se, miten tämä toinen pätönryhmä nyt on muotoiltu, siihen ehkä voitaisiin ajatella, että sitä voitaisiin käyttää muissakin operaatioihin, joihin Euroopan unioni joutuu, niin ehkä tämä esitys on kuitenkin liian yksityiskohtainen ja vaativa nykyisessä muotoilussaan. Haluaisin kuitenkin poliittisen sisällön esityksestä säilyttää. Siksi minä esitänkin suullista tarkistusta, jossa nyt ei sano, että should be, ja sitten luetellaan tiettyjä asioita, vaan could be considered, ikään kuin harkittaisiin mentävän tähän suuntaan. Minä toistaisin, että tämä on pehmeämpi muotoilultaan. Tätä myöten varmasti se on kaikkien ryhmien hyväksyttävissä. Mielestäni on erittäin hyvä, että parlamenttikin jotenkin osallistuu tähän näkökohtaan liittyen muihinkin esityksiin, joiden kanssa on saatu yhteisymmärrys muiden ryhmien kanssa. Tämä väten ryhmä liittyy myös yhteisiin kustannuksiin niiden jakamiseen, ei niinkään oikeastaan – menettelytapoihin. Eh, ne rapporto poi si eh, affrontano... Sitten suhteet, jotka riittyvät kapasiteetin rakentamiseen tai välineisiin, joita on yhteisessä säännöstössäkin olemassa. Ja siksi tämä edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapa ilman parlamenttia. Ei pystytä tuottamaan niitä tuloksia, joita haluttaisiin saada aikaan turvallisuus- ja puolustuksessa jos ajatellaan myös puolustusmarkkinoita esimerkiksi, ilman sitä ei voida uudelleen muotoilla myöskään puolustus- ja turvallisuusteollisuutta. Siksi me tarvitsemme toimijoita, jotka ovat kilpailukykyisiä tämän päivän maailmassa, jotka kykenevät innovoimaan, kehittymään tällä alalla. Tässä puututaan myös hyvin tärkeään teemaan, joka liittyy sisäiseen ja ulkoisen turvallisuuteen. Hyvin keskeinen teema todellakin olen muotoillut tässäkin ehdotuksia ja esityksiä. Vaikuttaa siltä, että tässä menen aika, aika samaan suuntaan. Ajattelen tässä muun muassa tätä työtä, jota tehdään kopsissa. Tätä nyt ei ole mietinnössä, mutta täysistunnossa tähänkin voidaan vielä palata. Viitan tästä viimeaikaisen esityksen, että saadaan terrorismivastainen yksikkö Euroopassa, että kaikki virastot tai yksiköt, jotka välillisesti tai suoraan tekevät terrorismin saralla työtä, niin kaikki pantaisiin koordinoinusti antiterrorismiyksikön alle. Tässä nyt olen hiukkasen epäileväisiin mielin kollegat varmasti voivat sitten jotain sanoa tai äänestyksen jälkeenkin, mutta täysistunnossa voidaan miettiä vielä tarkemmin, miten tästä jotain sanoa. Siis tästä puolesta. Ja sitten viittaa vielä siihen kielteisen lopputulokseen, joka syntyi neuvottelun jälkeen parlamenttien välisissä neuvotteluissa – Meillä on suullinen tarkistus tulossa, joka ottaa huomioon tämän Brysselin kokouksen kielteisen lopputuloksen. Siinä toistetaan Euroopan parlamentin kannat. Lopuksi siellä on myös osio, joka liittyy kumppanuuteen ja operaatioihin. Siinä ei ole suurempia ongelmia poliittisesti ollut. Varmastikin niitä ei tarvitse tässä sen enempää ottaakaan esillä. Viittaa vain mietinnön tekstiin ja kompromissitarkistuksiin, suullisiin tarkistuksiin ja muihin tarkistuksiin, joita kollegat ovat tehneet. Kiitos. Kiitoksia esittelijälle tästä tyhjentävästä alustuksesta. Sitten seuraavaksi varjosittelijät. Ensimmäisenä Lisek. Dziękuję bardzo. E, panie Przewodniczący, Szanowni Suuret kiitokset, puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, minä olen ymmärtänyt, että esittelijällä on oikeus puhua niin pitkään kuin hän haluaa, kun taas lausuntojen laatijoiden on puhuttava lyhyesti ja koitan ottaa tämän huomioon. Me tiedämme, että Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on aihe, josta voisimme puhua tunteja. Tiedämme, mitä haasteita Euroopan unionilla on, ja me tiedämme, missä puutteet ovat. Me tiedämme, mitkä ovat ne ongelmat, joita on edessä. Me tiedämme, mitä ongelmia emme voi ratkaista tiettyjen jäsenvaltioiden kantojen vuoksi. Ja me tiedämme, että Euroopan unionin toimielimet ovat tällä alalla vasta lapsen kengissään. On vielä tehtävä paljon työtä yhteistyön parantamiseksi, mutta uskon, että ajan mittaan toimielimet, korkea edustaja, Euroopan puolustusvirasto ja kaikki muut tahot onnistuvat. Ja Euroopan parlamentti saa myös oman roolinsa. Parlamentti ei ole tässä päätöksentekijänä täysiarvoinen, mutta parlamentin näkemys on äärimmäisen tärkeä. Ja näin Lady Ashtonin alaiset meille kertovat, näin puolustusvirasto meille toteaa, ja näin ne, jotka toimivat Gualtierin mietinnön alalla, sanovat kaikki. Tämä mietintö on sinällään erittäin hyvä. Niinkin hyvä, että teimme siihen peräti 284 tarkistusta. Uskon kuitenkin, että Gualtieri on samaa mieltä siitä, että minun ryhmäni tekemät tarkistukset eivät niinkään vahingoita tätä mietintöä. Ne pyrkivät täydentämään sitä, rikastamaan sitä. Olen kovin kiitollinen Gualtierille hänen avoimuudestaan halukkuudestaan hyväksyä nämä meidän tarkistuksemme ja muiden ryhmien tarkistukset. Meillä oli erittäin hyvä kokous ja olen varma, että esittelijä ja muut luonnosten laatijat olivat, ovat sitä mieltä, että meillä oli hyvä kokous, hyvät keskustelut – meidän poliittinen ryhmämme tukee kaikkia näitä kompromissitarkistuksia ja esittelijän suullisia tarkistuksia. Kiitoksia edustaja Lisek. Edustaja Duff. President. Uh, Puheenjohtaja. Meillä on tässä hyvin sisältörikas ja asiantunteva, asiantuntevasti laadittu mietintö liittyen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Ja herra Gualtieri on hyvin asiantunteva ottaen huomen tähän on, oli yksi neuvotteluistamme, kun ulkosuhde hallintoa perustettiin. Ja se on todella tärkeä väline, kun pyritään edistämään EUn turvallisuuspoliittista ulottuvuutta. Mietintö on hyvä siksi, että se ei ole liian itse tyytyväinen. Tässä meillä on toisaalta Lissabonin sopimus nyt voimassa ja sen takia on kiire saada aikaiseksi tuloksia. Ja sitten täällä valittelut, jotka liittyvät 1973 päätöslauselmaan, eli pahoitellaanko vai valitellaanko. Tästä voidaan puhua pitkään, ymmärrän mitä herra sanoi asiasta. Eli että Saksa suhtautuu tähän ihan omalla tavallaan, kun kyseessä on sotilaallisen toimintaan osallistuminen. Mutta kyllä me voimme sanoa ihan suoraan, että haluamme, että Saksa olisi kumppanina sellainen, että sillä olisi enemmän itsetuntoa, kun turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa kehitetään. Ja on todella harmillista, että jotkut jäsenvaltiot, niiden joukossa Ranska ja Iso-Britannia, eivät ole valmiita panemaan täytäntöön sitä, mitä perustussopimuksessa sanotaan, eli että perustettaisiin erityismissiota EUn puolesta tai EUn nimissä. Ja sitten kuitenkin nämä missiot saadaan aikaiseksi EUn puitteiston ulkopuolella parlamentaarikkoina, jotka olemme vastuussa siitä, että valvomme jäsenvaltioiden vallan käyttöä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla. Meidän on hyvä ilmaista epäilyksemme ja meidän on pyrittävä edistämään sitä, että YTPPtä lisätään nimenomaan sopimuksen puitteissa niin, että käytetään täysin hyväksi perustamissopimuksen mahdollisuuksia. Nehän mietittiin hyvin tarkkaan sellaisiksi, että ne voisivat toimia juuri sellaisessa tilanteessa, joka tällä hetkellä vallitsee Libyassa. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että kompromissi kuudessa se miten reagoimme Ranskan Ison-Britannian puolustussopimukseen, on näin tarkkaan ilmaistu tai valikoitu nämä sanat. Voimme pahoitella sitä, että tämä, tätä ei tehty perustamissopimuksen puitteissa, mutta optimisti voidaan myös korostaa sitä seikkaa, että tämä ylipäänsä on tapahtunut ja voitaisiin myös pyytää, että tämä nopeuttaisi lisää askelia puolustusalalla, puolustusalan yhteistyössä. Sitten toistaisin vielä sen, mitä sanoin Albertinin mietintöön liittyen, eli että tämä mietintö on sellainen, jota pitäisi joka pitäisi toimittaa kansalliselle parlamentille ja panna siellä hyvin laajaan jakeluun, sillä kansallisten parlamenttien kanssa ei päästy yhteismielisyyteen siitä, miten YTPP ja YUTP pitäisi yhdessä valvoa. Ja sen takia kansallisissa parlamenteissa on yhä sellainen mielikuva, että kaikki, mikä liittyy turvallisuuteen ja puolustukseen, on hallitusten välistä toimintaa. Ja tästä syystä se koskee yksinomaan kansallisia parlamentteja. Ja Euroopan parlamentti pitäisi siitä sulkea kokonaan pois. ja sen rooliksi jäisi sitten ainoastaan tällaisen kriittisen kansalaisjärjestön rooli, joka voi puhua näistä pehmeistä turvallisuuspoliittisista asioista. Mutta meidän on kyllä vastustettava tällaista lähestymistapaa, ja pitää vastustaa tiettyjen kansallisten parlamenttien ehdotusta, jolla rajoitettaisiin Euroopan parlamentin vaikutusmahdollisuuksia todella absurdisti ihan mm, äärimmäisen pieniksi. Tämä on todella parlamentin huomion huomiota jättämistä, eikä se myöskään noudata Lissabonin sopimuksen logiikkaa. ja tämä vaikeuttaa myös parlamentaarisen vastauksen antamista YTPPn ja YUTPn kehittämiselle. Ja siksi kompromissi C on mielestäni aivan oikein ajateltu. Eli meidän pitäisi hyvin kohteliaasti paitella sitä, että neuvottelut ovat näin katkeneet kansallisten parlamenttien kanssa. Meidän pitää olla kärsivällisiä ja pyrkiä työskentelemään puolueverkostoimme kautta niin, että voitaisiin saada kansalliset parlamentit ymmärtämään paremmin se, kuinka keskeisessä asemassa Euroopan parlamentti on, kun pyritään valvomaan, tarkastelemaan niitä yhteisiä elementtejä, joita löytyy turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Ryhmäni on sitä mieltä, että Gualtierin mietintö on valtava edistysaskel – kun pyritään lisäämään tätä keskinäistä ymmärrystä meidän ja parlamentin, kansallisten parlamenttien välillä. Kiitoksia edustaja Duff. Edustaja Tanak seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä esitän hyvin lyhyet kommentit, koska Jerry Van Orden on varjoesittelijä. Hän ei voi olla täällä näitä kommentoimassa ja hän on tehnyt ratkaisevia muutoksia tähän mietintöön. Voin vain todeta, että tämä on hyvin arvokas ja pitkä asiakirja 80 kohtaa 284 tarkistusta. Kuten tiedätte, minun ryhmäni ei niinkään kannata tätä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa niinkään kuin YUTPtä. Nämä puolustus- ja turvallisuusjärjestelyt liittyvät niinkin hallitusten väliseen yhteistyöhön NATOon. Me suhtaudumme hyvin skeptisesti koko YTPPhen, mutta kuitenkin kun ajatellaan Atalantaa, Unaforia, me voimme antaa näille tukemme. Viime viikot esimerkiksi Libya ovat osoittaneet, että toimija on edelleen NATO ja tietyssä määrin kyse on kahdenvälisistä, kolmenvälisistä, monenvälisistä järjestelyistä Ranskan ja Britannian johdolla hoidetaan siviilien suojelu Bengasissa. Tämä oli hallitusten välinen seikka, joka osoitti, että näiden kahden valtion välillä laadittu sopimus muutaman vuoden takainen on osoittautunut hyväksi. Tämä on ollut erittäin huono ajanjakso yhteiselle turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle. Ollaan oltu lähes näkymättömissä koko Välimeren muutoksissa. Olkoonkin, että on ollut tarvetta suojella sotilasvoimavaroin se on siis vielä nähtävä. Kuten totesin, Jeffrey Van Orden voi ehkä esittää huomenna vielä kommenttinsa ennen äänestystä. On paljon poistoon pyrkiviä tarkistuksia, joita me olemme tehneet. Niillä pyritään korostamaan esimerkiksi NATO merkitystä ja monella tapaa, mikä on se riittämättömyys tietynlainen naivi näkemys, että tämä voisi ratkaista meidän ongelmamme, koska toistaiseksi se ei itse asiassa ole vielä lyönyt itseään läpi minään oleellisena foorumina, jonka kautta voitaisiin ryhtyä puolustustoimiin jäsenvaltioiden kautta. Kiitoksia edustaja Tanok. Edustaja Lysing. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Herra Gualtieri, jo Strasburgissa te mainitsitte, että GUE NGLn tarkistuksia ei voida juuri kompromisseissa voida ottaa esille, koska me olemme lähestulkoon päinvastaista mieltä koko yhteisen turvallisuuspuolustuspolitiikan ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan järjestämisestä. No, mitä minä voin tähän sanoa? Periaatteessa voin vain olla samaa mieltä, olemme eri linjoilla, mutta silti minusta on valitettavaa, että ennen kaikkea suullisessa tarkistuksessa 60 uusi tämä jo valittu suunta väliin tuleva EUn ulkopolitiikka vahvistuu entisestään. Te vaaditte muun muassa sitä, että Eurooppa toimii välittäjänä ja takaa turvallisuuden ja rauhan. Luonnollisesti tämä on tietysti ihan hyvä asia, mutta välittäjä, joka toimii epäuskottavalla tavalla, aiheuttaa enemmän vahinkoa ja epäluottamusta kuin diplomaattinen siviiliratkaisu. Lyhyesti vielä joistakin konkreettisista kohdista. Vaikka teidän suullinen tarkistuksenne kohtaan 13, joka koskee yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja valvontaa, annatte valvonnalle enemmän sijaa. Mielestäni edelleenkin tarvitaan konkreettisia ehdotuksia parlamentaarisen valvonnan parantamiseksi. Tämä on hyvin valitettavaa varsinkin, koska on paljon sellaisia lähtökohtia, joista jäsenvaltioiden kesken keskustellaan. Lisää kritisoivaa teidän mietinnössänne ja tarkistuksissanne ovat nämä politiikka-alojen sisällyttäminen, kuten esimerkiksi kehityspolitiikka ja kauppapolitiikka – sen mukaan ottaminen erd hen Ja sitten tämä siviili- ja sotilasyhteistyön tukeminen, jota valitettavasti monet kollegat tukevat. Ennen kaikkea tuo moninainen vaatimus EUn strategisesta autonomiasta, ei niinkään maailman rauhan ja vakauden nimissä. Ryhmäni ja minä olemme edelleenkin vakuuttuneita siitä, että tämä teidän kuvaamanne lähestymistapa edelleenkin vahvistuu näiden kompromissien myötä, ei niinkään pyri ratkaisemaan siten, että vakaus ja rauha lisääntyisivät. Yhtä lailla herra Mayer jo totesi, edellä käsitellyssä mietinnössä, että me joudumme torjumaan mietinnön, niin tämäkin me joudumme esittämään oman vähemmistökantamme. Kiitoksia. Grazie, onorevole Lösing. Kiitoksia, edustaja Lösing. Seuraavaksi esittelijä Gualtieri loppukommentit. No oikeastaan aika vähän lisättävää enää. Sikäli, että voin vain kiittää kaikkia ryhmiä niiden rakentavasta tuesta. No oikeastaan minä olen sitä mieltä, että kun näin paljon kerran tarkistuksia on tullut, on se sinällään myönteinen seikka, koska suuret asioin on ollut kyse tarkistuksista, jotka, jos ne hyväksytään, ne vain rikastuttavat mietintöä Joissakin tapauksissa on kyse tarkistuksista, jotka johtavat toiseen suuntaan, kuten esimerkiksi ECRn tarkistuksissa, mutta toisaalta myös GUEn tarkistuksissa. Siinä tapauksessa ei ole ollut mahdollista löytää sopuratkaisua niiden kanssa tai edes ajatella, että ne hyväksyttäisiin. Siinä tapauksessa vain kiittää kollegoja. Ekko, totta kai parlamentin yksi hyve on, että tässä voidaan panna rakentavassa hengessä vastakkain eri, eriäväkin näkemyksiä. Minä uskon, että se on molemmin puolin opettavaista ja hyödyllistä keskustelun takaamiseksi meidän mantereillamme Euroopan unionissa. Voi vain toistaa, että kaikella kunnialla ja ymmärtäenkin tavallaan näiden kantojen taustaan se, että on tällaista rakenteellista skeptimismia osoitettu YTPPtä kohtaan ECRS varsinkin, ja sitten toisaalta niin radikaalilla tavallaan vastustetaan puolesta vastustetaan voimankäyttöä missä muodossa tahansa, vaikka se tapahtuisi kansainvälisen oikeudenkin puitteissa ja tavoitteena taata rauha. Ymmärrän toki nämä kannat ja kunnioitan niitä sellaisinaan, mutta en nyt ole samaa mieltä enkä sitten myöskään ole pystynyt hyväksymään niitä. Sitten muiden ryhmien kohdalla Kansapuolue ALDE, vihreät. Varmasti voitaneen sanoa, että tämä keskustelu vain vahvistanut minua, koska meillä on hyvin lähellä olevista näkemyksistä kyse. Yksittäisissä tarkistuksissakin on lähestymistä varmaan mahdollista saada aikaan. Olisin kovin iloinen, koska vaikuttaa siltä, että mietintö on yhteisen työn hedelmää suurimpien tärkeimpien ryhmien välillä. Totta kai jokainen on omaa mieltään, mutta paljolti meillä on yhteinen pohja kuitenkin siinä, miten me halutaan kehittää ja toteuttaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, kuten myös yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Tässä voimme vain sitten siirtyä äänestykseen huomenna. Ja tätä vahvistaa sekä keskustelu cd että täällä. Kiitoksia esittelijällä. Tietän, että kaikki tämä äänestys toimitetaan tästä mietinnöstä, kuten edellisenkin kohdalla huomenna. Me pidämme seitsemän minuutin tauon, niin että tässä voidaan hiukkasen vaihtaa järjestöstä puheenjohtaja podiumille. Tulee jotakin vieraitakin ja meille tulee myös Niblerin johdolla kollegoita. Seitsemän minuutin kuluttua jatkamme. Bene, colleghi, per favore se... Kollegat, olkaapa että jos voisitte istuutua, niin voimme aloittaa tai jatkaa kokousta Rova Nibler, joka on... Niin täällä on kokous vielä käynnissä, mutta piakkoin hän tulee tänne. Me olemme saaneet kuitenkin luvan jo aloittaa keskustelu ilman hänen läsnäoloaan. Ja totta kai hän saa aikanaan puheaikaa, kun hän tänne tulee. Tervetuloa myös parlamentaarinen valtuuskunta Kuvaitista ja Simer Raffi johtaa tätä valtuuskuntaa. Tervetuloa. Kuten tiedätte, tuolla alueella, kuten tässä otsikossakin sanotaan, keskustelun demokraattisen liikkeen nykytilanteesta Arabian niemimaalla, niiden tulevaisuuden näkymistä ja vaikutuksesta alueella, niin tuolla alueella, aino sielläpä Niivler jo saapukin Tervetuloa. Kiitos, että tulitte. Tuolla alueella on nyt ollut paljon kansannousuja Bahrainissa ja Jemenissä varsinkin – siellä on myös tukahdutettu väkivaltaisella tavalla näitä kansannousuja. Moni on valitellut tätä. Euroopan unionin elimissäkin tätä on pahoiteltu. Me haluaisimme totta kai tavalla tai toisella tukea ja hyvin yksiselitteisestikin kansakuntien pyrintöjä nauttia vapaudesta ja demokratiasta. kun Niblan hän johtaa suhteista Arabian Emimaahan vastaava valtuuskunta ja meillä on myös ihmisoikeuksien alivaliokunta läsnä täällä. Varapuheenjohtaja Pau Diske on myös läsnä. Hän on puolestaan käsitellyt suhteita Euroopan unionin ja tuon alueen kesken 24 toukokuuta teksti hyväksyttiin. Viime viikolla, 24. maaliskuuta hyväksyttiin tämä teksti, ja sitten viime viikolla myös Bahrainin ja Jemenin tilannetta käsiteltiin kiireellisinä kysymyksinä, mutta en sen enempää puhu, vaan ja kuulemme nyt mielenkiinnolla vieraitamme professori Gerges asiantuntijamme. Hän on peräisin London School of Economicsista. Hän johtaa myös lähitä instituuttia. Kiitos siitä, että olette täällä. Me yleensä annamme puheaikaa, joka on aika tiukka. Te voitte käyttää sitä, kuten haluatte. Haluatte, totta kai, te totta kai seikkaperäisesti varmasti pystytte käsittelemään tätä, mutta jos voitte pitää 15 minuuttia, niin meillä olisi enemmän aikaa keskusteluille kollegojen kanssa. Jos menee 20kin, niin, niin sitten se menee hiukkasen yli, mutta pyytäisi kuitenkin, jos 15 minuuttia riittäisi. Kiitoksia, olkaa hyvä professori. President, I'm really delighted to be here. For... Kiitoksia puheenjohtaja ilo olla täällä ja kiitos tästä loistavasta johdantoesityksestä. Minulla on 15-20 minuuttia ja aion tehdä niin, että esittelen teille joitakin huomioita ja toivon, että voimme käydä hedelmällistä keskustelua sitten, kun on kysymysten aika. Haluan aloittaa ensin tekemällä erään selvennyksen. Tällä hetkellä alueella on paljon epävarmuutta kaikki, mitä tänään sanon, on periaatteessa sen pohjalta, että kehitys kehittyy tuolla alueella todella nopeasti. Se, mitä me voimme Lähi-idässä, laajemmalla Lähi-idän alueella havaita, ei pelkästään Persianlahdella, on oikeastaan syntymäisillään oleva vallankumous. Tämä on oikeastaan alku, eikä vallankumouksen loppu. Asiat kehittyvät erittäin nopeaa vauhtia koko tällä alueella, ja minusta jää vielä nähtäväksi, mikä on se uusi lähi joka nousee näistä raunioista ja tästä hämmennyksestä. Se, mitä me olemme tätä tutkiessamme, opiskellessamme ja jopa tätä koskevaa politiikkaa harjoittaessamme saaneet selville on se, että me tiesimme tarkalleen, että oli olemassa rakenteellinen kriisi, yhteiskunnan, politiikan kriisi, hallinnon kriisi, mutta luonnollisesti useimmat meistä hyväksyivät niin sanotun alistumisen premissin, eli pelkotekijän sen, että nämä turva tahot estivät kansalaisia nousemasta diktaattoreitaan vastaan. Mielestäni se, mitä on tapahtunut viimeisten kolmen neljän kuukauden aikana, on osoittanut, että pelko on murtunut. Tiedän, että tämä on klisee. Ja nyt uskon, että ei ole enää minkäänlaista paluuta vallankumousta edeltäneeseen tilanteeseen arabimaailmassa. Huomattava murros on tapahtunut ja väittäisin, että tässä on huomattavia murroksia koko autoritäärisessä arabimaailmassa. Haluan käsitellä tiettyjä Persianlahden maita ja sanoa myös muutaman sanan tästä laajemmasta arabimaailmasta. Libyan osalta valitettavasti joudumme todistamaan pattitilannetta. Libya on mielestäni jo liukunut pitkittyneeseen konfliktiin sen sijaan, että oltaisiin saatu aikaan läpimurto tulevaisuuteen. En usko, että on olemassa mitään helppoa tietä pois tästä Libyan tilanteesta. Useimmat meistä ovat aliarvioineet ei pelkästään Gaddafin klaanin vallassa pysymisen ja hänen päättäväisyytensä taistella. Me olemme aliarvioineet Libyassa sen, että Libya on paljon jakautuneempi yhteiskunta kuin useimmat meistä olivat toivoneet olevan useimmille meistä Gaddafi on inhottava väkivaltainen mies. Me kuvittelimme, että kyse oli vain tunneista tai päivistä. Me jätimme huomiotta sen syvän kuilun, joka Libyassa on olemassa. Gaddafilla on ei niinkään laajalainen tuki, vaan uskon, että hänellä on rajallinen, mutta varsin voimallinen tuki. Ja tämä tuki, joka hänellä on, koostuu tietyistä heimoista, vallankumouskomiteoista, hallinnosta, joka on ollut vallassa 41 vuotta, kuten tiedätte, ja periaatteessa siihen on sisällytetty paljon ihmisiä. Siihen kuuluu joitakin merkittäviä erityisjoukkoja. Hänen poikansa on ollut niiden johdossa. On kymmeniä komentajia eri heimoista. Ja ei ole kyse pelkästään laajasta tuesta, vaan myös hyvin voimattomasta oppositiosta. Oppositio on kykenemättömämpi kuin me olimme toivoneet, eikä meidän tule olla sille kovin jyrkkiä. Oppositio on enintään kuusi viikkoa vanha mutta todellisuutta on se, ettei oppositio ole vielä kyennyt hyödyntämään sitä vahinkoa, jota Gaddafin joukot ovat tehneet viimeisten eh, neljän viikon aikana. Tämä osoittaa, miten vakava Libyan kriisi on. Jos oppositio ei ole kyennyt hyödyntämään sitä, mitä viimeisten kolmen viikon aikana on voitu saavuttaa, epäilen, mahtaako tilanteesta Libyassa olla mitään ulospääsytietä. Minä pelkään, että mitä pitempään Libyan kriisi jatkuu, sitä enemmän Libya putoaa ei pelkästään pitkittyneen konfliktin syövereihin, vaan myös kansalais sisällissodan syövereihin, ja tämä olisi se painajaisskenaario, eli että Libya putoaisi vastaavaan tilanteeseen kuin Afganistan tai Somalia. Niin pitkällä ei vielä olla, mutta minusta tuntuu, että Libyan tilanne on äärimmäisen monimutkainen, äärimmäisen hauras Enkä usko, että kenraali Gaddafi on menossa mihinkään kovin pian. Kaiken sen perusteella, mitä me hänestä tiedämme, hän aikoo pitää asemansa ja taistella ei pelkästään viimeiseen luotiin, vaan myös viimeiseen ihmiseen asti. Hän on valmis iskemään myös omien kansalaistensa joukkoon ja siksi minusta tämä poliittinen näkymä, mahdollisuus on oleellinen Libyassa. Riippumatta siitä, että useimmat meistä haluaisivat Gaddafin eh, luopuvan Libyasta, Afrikan unioni alkaa nyt olla merkittävässä roolissa, olkoonkin, että oppositio on hylännyt sen tekemän aloitteen. Minä haluaisin, että Italia, Saksa ja Arabimaat sekä Afrikan unioni olisivat tehokkaammin mukana saisivat lojalistit mukaan. Eli viime kädessä mitä tahansa mieltä Gaddafista ollaankin, jos minä olen tulkinut tilanteen oikein, jos Gaddafilla on rajallinen mutta voimakas tuki, vaikka Gaddafi syöstäisiin vallasta huomenna, sitä seuraava aamu olisi äärimmäisen vaarallinen, haavoittuvainen ja siksi lojalistien poliittinen mukaan saaminen on äärimmäisen oleellista Libyan itsensä, libyalaisten ja koko tämän maailman osan vakauden vuoksi. Sitten pari sanaa Jemenistä. Ja muistakaa, että minä nyt yksinkertaistan paljon, koska aikaa ei ole paljon. Jemenillä on hyvin hankala tilanne. Joko presidentti Ali Abdullah Saleh eroaa tai Jemenkin putoaa samanlaiseen tilanteeseen kuin Libyassa. Mutta menisin vielä pidemmälle ja sanoisin, että sisällissota Jemenissä olisi paljon vaarallisempi kuin mitä nyt näemme Libyassa tapahtuvan. Jemen on paljon vaarallisempi tilanne, paljon hauraampi maa ei ole kyse pelkästään huomattavista monen eri heimon välisistä eroista. Etelässä on separatistiliike, kuten tiedätte, pohjoisessa kapinallisia. On olemassa myös mahdollinen Al-Qaidan tukikohta, vaikkakin pieni, Keski-Jemenissä itse asiassa kaiken sen perusteella, mitä me tiedämme, Jemenin Al-Qaida-tukikohta on paljon kykenevämpi toimimaan kuin esimerkiksi Al-Qaidan keskus Pakistanissa Afganistanin rajalla. Ja tämä kertoo teille, miten hankala tilanne on. Kaikesta siitä, mitä me tiedämme, että presidentti Ali Abdullah Saleh ei ole ollut halukas eroamaan virastaan, olen iloinen siitä, että jopa amerikkalainen ulkopolitiikka on ymmärtänyt sen, että presidentti Salehin on lähdettävä. Hänen läsnäolonsa voi olla se kipinä, joka sytyttää varsinaisen konfliktin koko Jemenissä. Ja syy, miksi tilanne on kärjistynyt, hyvin vaaralliselle tasolle, on se, että kuten tiedätte, armeija on jakautunut ennen kaikkea erityisjoukot, joita johtaa presidentti Salehin eh, poika ja sukulaiset ja myös jotkin erityisyksiköt, erikoisyksiköt hänen eh, poikansa heimosta näiden viime viikkojen aikana Jemenissä on nähty yhteenottoja Salehin johtamien erityisyksikköjen ja armeijasta jakautuneiden yksiköiden välillä. Eli turvallisuustilanne on kärjistymässä. Viimeisten muutaman päivän aikana on nähty huomattavia hyökkäyksiä Jemenissä ennen kaikkea joihinkin asetehtaisiin, ammustehtaisiin. Tiedetään, että tämä ei ole mikään eh, varsin alkuperäinen ajatus Al-Qaida on loinen, joka hyötyy yhteiskunnan epävakaudesta. Jos Jemenissä joudutaan sisällissotaan moneen rinnakkaiseen sisällissotaan, voitte ajatella sen seuraamuksia ei pelkästään Jemenille, koska Jemenillä on yksi pisimmistä rajoista Saudi-Arabia vastaan kaikki nämä turvallisuusuhkat, joita Saudi-Arabiaan kohdistuu, kaikista niistä Jemen olisi huomattavin koko Saudi-Arabian kuningaskunnalle ja myös laajemmin koko alueelle näiden heimojakojen ja uskontokuntien välisten ongelmien vuoksi. Presidentti Saleh on viimeisen viiden vuoden aikana manipuloinut niitä paljon. Jemen oli ehkä vähiten uskontokuntiin jakautunut maa koko alueella. Presidentti Saleh on ajanut voimakkaasti sunnit ja shiiat vastakkain ja näin tuonut Jemeniin uskonryhmien välisiä jännitteitä. Sanoisin siis, että Jemen on yksi näistä kaikkein vaarallisimmista maista. Sen tilanne voi helposti kärjistyä, ei tarvita kuin kipinä nyt meillä on tällä hetkellä pieniä konflikteja eri puolella Jemeniä. Jää nähtäväksi, aikooko presidentti Ali Abdullah Saleh kuunnella järjen ääntä omasta maastaan, alueelta, kansainvälisestä yhteisöstä ja hyväksyä sellaisen ratkaisun, jossa periaatteessa hän hyväksyisi rauhanomaisen vallan siirron Jemenissä. Bahrain. Voin ilolla todeta, minkälaisen lausunnon Euroopan parlamentin puhemies on tänään antanut. Se on hyvin päättäväinen lausunto, sellainen, joka kertoo paljon siitä, missä Bahrainissa tällä hetkellä mennään. Sanoisin, että Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit, yhdistyneet Arabiemiraatit, kuninkaallinen perhe ovat voittaneet ensimmäisen kierroksen Bahrainissa. Siitä huolimatta tilanne ei vielä ole millään tavalla ohi, kuten kaikki tiedätte. Toinen kierros tulee ja kolmaskin vielä. Ellei tätä tilannetta hoideta, ja hoitamisella tarkoitan sitä, että ellei oppositiota periaatteessa saada täysin mukaan kuningasperheen taholta, emme varmaankaan näe tälle kriisille Bahrainissa loppua. Ironista tässä tilanteessa on se, että ei tämä Bahrainin oppositio mitään kuuta taivalta pyydä, vaan ihan järkevää, rationaalista mahdollisuutta olla mukana sisällytettynä poliittiselle näyttämölle, sosiaalisen yhteiskunnalliseen toimintaan, mahdollisuutta voida olla mukana hallinnossa, turvallisuusjoukoissa perustuslain muutoksia, joiden myötä Bahrain siirtyisi avoimemmaksi yhteiskunnaksi, jotta siitä tulisi avoimempi hallinnoltaan. Mutta todellisuus on se, ettei tämä tapahdu vielä, koska kovan linjan edustajat ovat päässeet voitolle kuningasperheen kanssa Bahrainissa. Ja se, miksi minä olen huolissani Bahrainista, minä ja muut, on se, että me pelkäämme maassa radikalisoitumisen lisääntyvän. Nyt on nähty, miten brutaalisti Bahrainin oppositio on vajennettu. Me pelkäämme myös, että uskonryhmien välinen vastakkainasettelu pahenee itse Bahrainissa. Oppositio on mennyt hyvin pitkälle me olemme olleet aika vaikuttuneita siitä, kuinka on pyritty olemaan rationaalisempia opposition puolelta. Uskon, että tässä on kuitenkin olemassa melkoinen vaara sille, että uskoryhmien vastakkainasettelu kärjestyy Bahrainissa. Nyt pelätään myös, että Iranin voisi olla helpompi puuttua Bahrainin kriisiin, kun otetaan huomioon, mikä tuo uskon tilanne on maassa. Uskon, että Bahrainin tilanne, kriisi on hyvin oleellinen. Lännen kannalta on tärkeää osoittaa johdonmukaisuutta. Siksi mielestäni Euroopan parlamentin puhemiehen lausunto on hyvin järkevä. Me emme voi toisaalta lähettää aseistusta Libyaan ja toisaalta olla epäselviä maan tilanteen suhteen. Johdonmukaisuus on oleellisen tärkeää lännen puolelta, koska tämä on kriittinen hetki tähän mahdollisuuteen pitää tarttua juuri tällä hetkellä, osoittaa, että länsi välittää, että se on historian oikealla puolella, että sillä mitä Bahrainissa tapahtuu on merkitystä ei pelkästään bahrainilaisten, vaan myös koko kansainvälisen yhteisön kannalta. Ja kuten kaikki tiedätte, Saudi-Amerikka suhteissa on selvä kriisi viimeisen kolmen kuukauden ajalta. Ei pelkästään tämän Bahrainin tilanteen vuoksi, vaan myös Tunisian, Egyptin tilanteen vuoksi. Saudi-Arabia uskoo, että Yhdysvallat ei ole tukenut liittolaistaan, on puukottanut liittolaistaan selkään ja Yhdysvalloissa uskotaan, että tästä kriisistä ei ole minkäänlaista ulospääsyä, ellei alueella saada aikaan huomattavia uudistuksia. Mutta Bahrainista valitettavasti Yhdysvallat ei ole ottanut yhtä selvästi kantaa kuin sen olisi pitänyt. Itse asiassa Yhdysvallat on sallinut Saudien voittaa tämän kierroksen, sillä on laskettu, että suhteet Yhdysvaltojen ja Saudien välillä ovat paljon merkittävämmät, kriittisemmät, tärkeämmät kuin demokraattiset pyrkimykset Bahrainissa ja Persianlahden alueella. Kun tässä nyt kerran Persianlahdesta puhutaan, en itsekään ole sitä mieltä, että Saudi-Arabia olisi niin haavoittuvainen kuin Pohjois-Afrikan maat tai Bahrain tai Jemen tai Libya. Saudi-Arabia ei ole immuuni kuitenkaan tälle demokratiavirukselle, joka muuttaa alueella muotoaan. Saudi-Arabia ei ole sille immuuni, vaikka se ei olekaan niin haavoittuvainen kuin muut maat. Minusta meidän pitäisi todella pohtia, hiukan enemmän tätä kuningaskuntaa monestakin eri syystä. Nuorten saudien eh, uudet pyrkimykset eivät juurikaan eroa heidän aikalaistensa pyrkimyksistä muissa arabimaissa. Ennen kaikkea Saudi-nuoriso, josta osa minä opetan. Olen opettanut University of Columbiassa ja nyt opetan London School of Economicsissa. Minusta he eivät ole kovinkaan erilaisia tunisialaisista, jemeniläisistä, egyptiläisistä vastineistaan. He haluavat enemmän sananvaltaa hallinnossa, he haluavat avoimemman yhteiskunnan, he ovat hyvin rauhattomia tämän vallitsevan korruption vuoksi, aivan kuten heidän vastaparinsa muissa maissa, eikä myöskään pidä aliarvioida uuden median nousua. Uusi media, eli hallituksen valvonta ei enää ulotu siihen. Saudi-väestöllä on periaatteessa mahdollisuus useampaan eri tiedonlähteeseen, ja tämä on muuttanut tilannetta kuningaskunnassa. Kuten Bahrainissakin on Saudi-Arabiassa olemassa huomattava yhteisö, joka kokee, että siltä on viety oikeudet, että sitä on syrjitty. Puhun noin 20 prosentin yhteisöstä ja siksi Saudi-Arabian johto puuttuu tilanteeseen Bahrainissa, koska he pelkäävät, että minkäänlainen myönnytys minkälainen tahansa myönnytys Bahrainissa vaikuttaisi myös kuningaskunnan itäisiin alueisiin. Väittäisin, voin tosin olla väärässäkin, että Saudi-johto ei ole ymmärtänyt kriisin vakavuutta, että Saudi-johto työntää päänsä hiekkaan ja tiedetään, että Amerikan johto ymmärtää kriisin vakavuuden ja on ollut suht pehmeä Saudi-johtoa kohtaan näiden Amerikan ja Saudien välisistä suhteista johtuen. Obaman ratkaisu on selvästi ollut olla puuttumatta voimakkaasti Saudi-Arabian asioihin, jottei keikotettaisi koko alueen venettä. Eli ei ole kyse pelkästään Bahrainista ja Bahrainin toisesta ja kolmannesta kerroksesta. Ei pitäisi myöskään pitää Saudi-Arabian sisäistä tilannetta itsestään selvänä, koska kuten sanoin, tämä demokratiavirus saa aina uuden mutaation tällä alueella, muuttaa koko ajan muotoaan. Harva meistä olisi uskonut, että tuo virus leviää Syyriaan asti. Minä olen yksi niistä. En olisi ikinä uskonut, että kymmenet tuhannet, sadat tuhannet syyrialaiset uskaltaisivat marssia kaduilla osoittaa mieltään Syyrian hallintoa vastaan. Tämä osoittaa teille, mikä on tämän tapahtuneen murroksen luonne. Se kertoo siitä, että jotain todella suurta on tapahtunut tällä alueella. Minulle kerrotaan nyt, että aikani on loppumassa. Päätän tähän ja haluan sanoa vain muutaman sanan, minuutin verran, siitä, mitä Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti voivat tehdä. Jos on jokin seikka, jota haluan korostaa, niin sitä, että Lähi-Itä on institutionaalista jätemaata, ennen kaikkea Iran on todella institutionaalista jätemaata. Kaikista instituutioista, järjestöistä, Euroopan parlamentti on kaikkein parhaimmin varustautunut olemaan oleellisessa roolissa auttaakseen tällaisen instituutioiden rakentamisen prosessin käynnistämisessä tuossa osassa maailmaa voidaan olla mukana monella eri tasolla, voidaan myöntää erilaisia stipendejä, järjestää sovitteluseminaareja, saada aikaan vaihtoa, voidaan olla mukana median kautta, voidaan auttaa näitä alueen nuoria nousevia voimia järjestäytymään luomaan sellaisen voiman, joka on vastavoima näille olemassa oleville voimille. Islamistit tuolla alueella, olipa kyse Jemenistä, jopa Libyasta, Egyptistä, ovat kaikkein parhaimmin järjestäytyneet, järjestäytyneet, koska ne ovat olleet siellä pitkään. En sano, että meidän pitäisi olla huolissamme valtavirran islamistivoimista. Sanon vain, että Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin on oltava kriittisessä osassa auttamassa näitä maallisia demokraattisia voimia, kun ne nousevat, järjestäytyvät, luovat instituutionsa. Päätän tähän ja sen jälkeen voimme ottaa kysymyksiä. Kiitoksia. Grazie, professori. Kiitoksia, professori Gerges. Ei tietenkään ollut helppoa käsitellä näin valtavia asioita lyhyessä ajassa, mutta melkein onnistuitte. Kiitos tästä, mutta myös tästä tyhjentävästä alustuksesta. Nyt puheenvuoronsa kollega Niebler, jos hänellä on jotain sanottavaa lyhyesti. Ja sitten hän voi tehdä myös yhteenvedon aikana. Jos nyt haluatte, niin saatte puheenvuoron. Puheenjohtaja, kiitokset siitä, että minunkin on mahdollista käyttää täällä puheenvuoro sydämelliset kiitokset professori Gerges teidän suuntaanne. Oli todella tärkeää, että esititte henkilökohtaisen arvionne tilanteesta paikan päällä. Haluaisin kiittää sydämellisesti teistä siitä, että teitte sen niin eriytetysti. Te, te kuvasitte tilannetta Libyassa, Jemenissä, Bahrainissa, Saudi-Arabiassa. Tämä on hyvin tärkeää, koska ehkä syyt ovat vastaavat, samankaltaiset, mutta tilanne eri maissa on nähtävä eri tavoin. Minusta keskustelussamme täällä Euroopan parlamentissa ja valiokunnassa on tärkeää ottaa juuri nämä erot huomioon. Pari huomautusta minun puoleltani. Te vaaditte meiltä Euroopan parlamenttina, Euroopan unionina johdonmukaisuutta meidän kannanotoissamme ja voin vain täysin tukea teitä tässä. Me Parlamenttina olemme aina asettuneet niiden puolelle, jotka ovat demokratian puolesta, oikeusvaltioperiaatteen puolesta, taistelleet ihmisoikeuksien puolesta, ajaneet niitä. Tilanne ei ole tästä mihinkään muuttunut. Minäkin olen tyytyväinen tämänpäiväisestä puhemiehemme lehdistötiedotteesta. Olen puhunut kollega Heidi Hautalan kanssa, joka on ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtaja. Olemme yhdessä antaneet oman lausuntomme, jossa olemme yhdessä tuominneet Bahrainin hyökkäykset Parlamenttia ei suinkaan voida syyttää siitä, etteikö täällä tiedettäisi, kenen puolella me olemme. Me tiedämme sen hyvin ja teemme näkemyksemme jatkossakin selväksi. Edellisessä kokouksessa täällä, jossa sain olla mukana, meillä oli komission edustaja herra Cooper, joka esitti analyysinsä paikan päällä tilanteesta. Täällä oli paljon kriittisiä ääniä kollegojen parista, koska herra Cooperilta hän valotti tilannetta aivan kuten tekin, sanoi, että tilanne on varsin hauras, mutta Bahrainin osalta muotoilen tämän nyt vähän huolimattomasti. Hän sanoi vain, että kyseessä on sisällissotaa vastaava tilanne ja haavoittuneita on molemmin puolin. Tämä ei millään lailla koskettanut meitä, meidän ajattelumme osalta ja tästä myös kritisoitiin komissiota me haluamme ehkä enemmän kiinnittää huomiota tällaiseen toimielinten väliseen ongelmaan, joka meillä tässä on. Parlamentti on kyllä aina ottanut oikein kantaa ja tekee niin jatkossakin. Vielä viimeinen huomautus tuon Arabian niemimaan valtuuskunnan puheenjohtajana me olemme olleet valtuuskuntamatkalla siellä useampaan otteeseen. Me olimme vajaa vuosi sitten Kuwaitissa. Siellä meidän oli mahdollista oppia tuntemaan Kuwaitin parlamentti. Uskoakseni tuo parlamentin puhemies on parhaillaan täällä Euroopan parlamentissa neuvottelemassa. Me otamme varmasti kaiken sen esille, mitä te toitte tässä julki. Myös sen, että kansalaisyhteiskuntaa on tuettava, on pyrittävä auttamaan, luomaan sellaisia rakenteita, jotka tasoittavat tietä demokratialle tällä alueella. Me olemme käyneet erittäin hyviä keskusteluja Kuvaitissa. Siellä on varsin elävää parlamentarismia syntymässä. Meidän on ollut mahdollista osallistua siellä myös keskusteluun. Olin onnellinen siitä, että näiden suoraan valittujen edustajien joukossa oli myös neljä naista. Eli tällä alueella on kyllä jo liikettä myönteiseen suuntaan ja mielestäni sitä tulisi tukea. Viimeinen kysymykseni teille, kun ajatellaan Euroopan unionia, ajatellaan parlamenttia, te olette kertonut meille, mikä teidän mielestänne olisi tärkeää. Haluaisin mielelläni kuulla teiltä vielä nämä JCC-valtiot. Persianlahden yhteistyöneuvoston valtiot. Kyse on tuosta turvallisuustilanteesta paikan päällä. Te otitte esille sen, että Saudi-Arabia on lähettänyt turvallisuusjoukkoja Bahrainiin. Mitä te olette mieltä näiden keskustelujen kannalta, joita me käymme? Voisiko tämä yhteisö toimia jotenkin vahvemmin, jotta alueella saataisiin aikaan enemmän vakautta ja tällainen rauhanomainen siirtymä? Kiitoksia. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja Niebler, ottaen huomioon kuinka paljon puheenvuoron pyyntöjä täällä nyt on ja on vähän aikaa, niin meidän on rajoitettava nyt puheaikaa. Rätkens ensin. Kolme minuuttia. Niin, en siis kuullut. Kolmesta minuutista oli kyse. Niin, minä haluaisin onnitella teitä siitä, että näin lyhyesti kävitte läpi näin paljon eri asioita. Minulla on niin paljon kysymyksiä, etten tiedä mistä aloittaa. Muutama ehkä. Mutta eh, Angelika äsken sanoi, että tiedämme mihin suuntaan mennään, mutta näin ei kuitenkaan ole. Meidän pitää nyt päättää, vakausko vai demokratia. Niiden välillä on valittava. Aikaisemmin lähdettiin aikana liikkeelle vakaudesta, se oli kaiken A ja O. Ja nyt meillä on edessä demokratiakysymys. Teidän kauttanne Angelikalle, mutta myös teille tämä kysymys. Voisitteko tästä asiasta puhua vähän lisää? Haluaisin myös tietää, mitä ajattelette, kun puhuitte Al-Qaidasta. On aika selvää, että kun nyt lähi on herätty, niin Al-Qaida, Hesbolla, Hamas, eivät edes Muslimin veljekset ole olleet erityisen tärkeässä asemassa. Ja vaikuttaa siltä, että ihmiset, jotka johtavat tätä vallankumousta, jos he sitä näin tekevät, eivät ole kovin innostuneita näistä ääriliikkeistä, islamistista liikkeistä. Ehkä tästä voisi jotain sanoa myös lyhyesti. Ja sitten puhuitte EU-sta ja siitä, että se antaisi institutionaalista tukea. Syytöshän on aina kuullut, että EU on pelkkä maksaja, ei toimija. Ja jos palaan nyt sitten ensimmäiseen kysymykseeni, niin tässä tilanteessa, jolloin ei tarkkaan tiedetä, kumpi puoli on valittava. Pitäisikö meidän antaa instituutioista tukea eri tavoin, ei ainoastaan antamalla veronmaksajien rahoja, vaan ehkä jotain vähän tuottavampaa. Voisitko tähän ottaa kantaa? Kiitoksia edustaja Atkins. Seuraavaksi kollega Kreisel Dörfler. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja kollega Atkinsin kysymyksistä voin oikeastaan vain jatkaa, sillä yksi asia on selvä. Kun te sanotte, että toimielinten luominen on tärkeää, instituutioiden luominen, siinähän Euroopan unioni voi jotakin tehdäkin. Se on osoitettu jo monessa maassa, mutta se on pitkällinen prosessi. Ratkaisevampaa minusta on se, mitä voidaan tehdä lyhyellä aikavälillä ensinnäkin kun sanoitte, että ei tarvitse miettiä jotakin tietä, tiettyä maata, mutta pitää huolehtia myös siitä, että tarpeelliset eliitit eivät karkaa, ne jotka ovat koulutettuja, jotka tarvitaan valtion uudistamiseksi ja myös sen johtamisen lainausmerkeissä, niitä, jotka kykenevät luomaan demokraattisen prosessin ja päätöksentekorakenteet. Te ette nyt sanonut mitään Egyptistä, mutta siitäkin varmasti tiedätte paljon. Miten näette tämän eh, tilanteen, joka alkoi Tahrir-aukiolla, jossa sotilastahot ottivat hiukan toisenlaisen kannan. Ja sitten tämä välitysehdotus Afrikan unionilta, kun katsotaan minkälainen sen kokoonpano on, niin ei alun perinkään ollut niin vakuuttavaa ajatella, ettäkö siitä seuraisi jotakin. Gaddafihan oli äskettäin itse vielä tuon koko järjestön johtaja ja muisti monia suurin summin tuki heidän järjestelmiään Eli miten te näette tämän koko arvio on aika väärä. Jakob Zuma sanoi, että Bengasiin ei kannata enää edes mennä, koska on tärkeämpääkin tekemistä. Bengasin ihmisille tämä antaa ehkä äh, vähän valjun jälkimaan. Ja julkisesti voidaan vain sanoa, että Jakob Zumalla ei ole omassa maassaan eikä mahdollisesti Libyan äh, sovintoprosessissakaan ollut kovinkaan rakentava panos. Siinä minun puheenvuoroni. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Klaas Dörfler. Edustaja Fox, kolme minuuttia. Thank you, Mr. Gerg. Kiitoksia, herra Gerke, mielenkiintoisesta alustuksesta. Haluaisin teitä, teidän kommentoivan sitä, että Arabiliitto äänesti lentokielon puolesta – kommentoida myös epäonnistumista EUn puolella toimia yhtenäisellä tavalla. Nimittäin päätös sotilastoimista toteutui oikeastaan Ranskan ja Britannian voimin. Saksa muun muassa oli kovin haluton tekemään yhtään mitään, huolimatta siitä, että Arabiliitto nimenomaan pyysi toimia. Eikö tämä teidän mielestänne vahvista sitä että yhteinen ulko- ja puolustuspolitiikka on oikeastaan pelkkä myytti. Ulko- ja puolustuspolitiikka oikeastaan kuuluu vain kansakuntien kontolle yksinomaan. Viimeaikaiset tapahtumat vain vahvistavat tätä käsitystä. Mitä se oikeastaan sitten kertoo muulle maailmalle, arabimaailmalle, meistä? Eivätkö ole nyt sillä kannalla paremminkin näiden viikkojen jälkeen, että kyse onkin enemmänkin kansallisvaltioista. Jos EU ei pysty toimimaan yhtenäisellä tavalla edes silloin, kun liitto niin pyytää, eikö se oikeastaan sen, miten jakaantunut Euroopan unioni on, ja jäsenvaltiot vain puhuvat kauniita sanoja yhteisestä ulko- ja puolustuspolitiikasta, ei muuta. Lopuksi Jemenistä. Olisiko jotain, mitä EU voisi myönteisellä tavalla saada aikaan, ettei synny kaaosta, ei olemmeko vain seuraamassa sivusta. Kiitoksia edustaja Fox. Edustaja Jäteenmäki, kolme minuuttia. Thanks, Mr. Chairman. Uh, actually, I would like... Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin kysyä aseiden myymisestä ja aseiden vientikielosta. Te sanoitte jotain sellaista, että ei pitäisi aliarvioida Eversti Gaddafia. Olen täysin samaa mieltä. Hän on hyvin vahva sen takia, että hänellä on vahvat aseet käytössä, sillä jäsenvaltiot ovat vuosikausia myyneet hänelle aseita ja itse asiassa tänä vuonna – Ranskan asiantuntijat kävivät Libyassa antamassa siellä asiantuntijaneuvoja puolustusturvallisuuspalveluille ja puolustusvoimille. Ja nyt Euroopan valtiot sanovat näille hallituksille, että niiden olisi lakattava käyttämästä näitä aseita, mutta kuitenkin aseita myydään. Minusta tärkeintä olisi että Eurooppa lakkaisi myymästä aseita näille maille. Mitä mieltä olette aseiden myyntikiellosta? Ja sitten toinen kysymys. Minua kiinnostaisi tietää vähän lisää Libyan historiasta. Onkohan nyt näin? Minä olen ymmärtänyt, että siirtomaa aikoina siellä se ei ollut yksi ainoa kokonaisuus, vaan useampi erillinen kokonaisuus. Ja tämä sitten vaikuttaa myös siihen, että osa maata vastustaa Gaddafia ja toiset osat taas ovat hänen puolellaan. Kyseessä ei ole vain tämän päivän tilanne, vaan tässä historiallakin on vaikutuksensa. Ja kiitos kaikista näistä tärkeistä tiedoista. Grazie onorevole Jätemäki. Kiitoksia edustaja Jätemäki. Edustaja Arlakki, kolme minuuttia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti onnittelut professori selkeydestä ja seikkaperäisyydestä. Meillä on 42 kysymystä vain, mutta kysyn vain viisi ensimmäistä. tilanteesta Persianlahden maissa ja lähi ensinnäkin. Minkälaisena te näette toisen demokratisoimisaallon mahdollisuuden? Sehän on nyt siellä nousemassa Saudi-Arabiassa, emiraateissa. Onko mahdollista, että tulee peruslaisia monarkioita, väkivallatonta konflikteja ehkä ilman vastakkainasettelua. Toiseksi asestuksesta kollega Anneli jo siitä kyselikin. Lisättäkö vielä kuitenkin, että me tiedämme, että tämä on kaikkien asestetuimpia alueita maailmalla, varsinkin Lähi-Itä, Persialahden yhteistyömaat ovat oikein maailman asepuritista jo ahmineet puolet. Mitäpä olisi sitten asenemyyntikielto alueella tai että maitteen puolustusbudjettia voitaisiin leikata siellä Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit käyttävät 80 prosenttia budjetistaan aseistukseen. Onko tässä että saadaan aikaan muutosta? Miten asekauppiat reagoisivat? Yhdysvallat ja Yhdysvallan kuningaskunta varsinkin, ne ovat kaikkein tärkeimpiä aseiden myyjiä. Usein tätä on perusteltu Iranin edustamalla uhalla. Se on kaikkein tärkeimpiä osatekijöitä, jotka ovat taustalla näissä valtavissa summissa puolustusbudjetissa. Minkälaisena näette Iranin uhan? Voidaanko sillä perustella tällaisia puolustusmenoja? Saudi-Arabiasta sitten. Totta kai tämä valtava kysymys öljystä, jota meille ja amerikkalaisille myyvät – mutta öljyn tarjonta on nyt diversifioinut. Ei sitä saada Euroopasta pelkästään Yhdysvaltaihin myydä, vaan se on nyt monipuolistumassa. Sillä on oma vaikutuksensa silläkin tuleviin tapahtumiin, jos tilanne siellä kehkeytyisi sellaiseksi kuin me toivomme, eli kohti demokratisoitumista. Sanoitte, että on ollut uhkana myös islamilainen terrorismi tai islamilainen uhka ylipäätään, että se on tavallaan nyt joutunut uhriksi myös Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän tapahtumien kourissa, koska he ovat tässä oikeastaan sivusta katsojina. Ja totta kai tämä on aika ja yllättävää. Tutkijat ja niin kutsutut asiantuntijat, jotka ovat tähän suuntaan vuosikymmenen ajan jo menneet, ovatkin väärässä. Mitäpä he ja EU voisivat keksiä uudeksi uhaksi? Kiitos. Grazie, onorevole Arlacchi. La... Kiitoksia, edustaja Arlacchi. Edustaja Meijer, kolme minuuttia. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvä professori, alku sanoina sanoitte, että tässä ei ole ymmärretty, kuinka kiireellinen tilanne on arabimaissa, kuinka tärkeä tilanne juuri tällä hetkellä on tällä alueella. Emme ole tätä osannut arvioida oikein. Tämä ei kuitenkaan ollut mielestämme, mielestäni aliarviointa, vaan Euroopan unioni miettii muita asioita, ihan niin kuin nytkin. Euroopan unionin tärkein huoli on vapaa kauppa, vapaakauppa ja ihmisoikeudet ovat toissijaisia. Kun herra Cooper kävi täällä valiokunnassa puhumassa, hän on Euroopan unionin edustaja Bahrainissa ja hänen kantansa oli sellainen, että hän ei ollut mitenkään kriittinen, vaikka samana päivänä Genevessä YK julkaisi listan kanoista ihmistä ja tuomitsi sairaalan miehittämiseen. Siellä oli lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Tässä kuitenkin Euroopan tilanne on se, että tässä ei kantaututa ollenkaan. Eikö meillä pitäisi olla diplomaattisesti paljon selkeämpi kanta? Meidän pitäisi vaatia paljon selvemmin, että meillä ei olisi tässä kaksinaismoraalia Eli suhtaudumme yhdellä tavalla niihin maihin, jotka tuottavat paljon öljyä ja olemme niistä riippuvaisia sitten toisiin maihin, jotka eivät sitä tuota. Jos ajatellaan Saudi-Arabiaa, niin se on koko maailman eh, kaikkein väkivaltaisimpia hallintoja. Siellä on ruumiillisia rangaistuksia, jotka YK on tuominut. Siellä on myös naisille oma poliisinsa, joka valvoo, että naiset pukeutuvat oikein islamin uskon mukaisesti. Naiset eivät voi käyttää julkisia kulkuneuvoja, jos eivät ole miehen seurassa. Ja tästä huolimatta Saudi-Arabiaan liittyen, no minkälaisia kannanottoja meillä on? Miten me siihen maahan suhtaudumme? Minkälaisia vaatimuksia esitetään ihmisoikeuksien alalta? No ei yhtään mitään ei mitään, siksi että olemme riippuvaisia kyseisen maan öljytuotannosta. Tämä yhtälö on kyllä täysin mahdoton. Ei tällä tavalla voi jatkaa, sillä Euroopan unionilla ei ole minkäänlaista roolia tässä. Mitä Bahrainin kansa tai Saudi-Arabian kanssa voi ajatella Euroopan unionista? No, että Euroopan unionin kiinnostavat kauppasopimukset, jotka mahdollistavat sen, että meidän öljyriippuvuutemme ei joudu kärsimään epämiellyttäviä yllätyksiä. Tällä hetkellä Espanja, Ranska ja Yhdysvallat kilpailevat siitä, kuka myy taisteluvaunuja Arabia Saudi-Arabialle. Eli tästä me nyt taistelemme. Kuka pystyy näitä tätä asistusta sinne myymään. Miksi siis Gaddafille, mutta kuitenkin myydään Saudi-Arabialle. Tämä on täysin mahdoton tämä meidän kantamme. Meijer conclude il dibattito. Kiitoksia keskustelun päätteeksi. Desarnes, kolme minuuttia. Kiitoksia kovasti, herra professori. Oli mielenkiintoista kuulla näkemyksestä. On kolme seikkaa kuitenkin sillä. Ensinnäkin oikeastaan periaatteessa oletteko sitä mieltä, että kansainvälinen yhteisö joutuisi uudelleen miettimään, jos ajatellaan välitulo-oikeutta siviilien suojelemiseksi, ajatella uudelleen tätä käsitettä, milloin sitä oikein sovelletaan, mistä lähtien siitä tulee elintärkeä toimintatapa. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tähän kysymykseen. Minä uskon, että siitä on tulossa yhä tärkeämpi kysymys tulevina kuukausina ja vuosina. Sitten kolme täsmällisempää kysymystä. Saudi-Arabiassa, tehän puhutte nuorista, joilla on samoja pyrintöjä vapautta. Hekin toivovat, kuten muissakin arvomaissa, mutta naisista ette puhuneet. Onko teillä jotain tietoa siitä, että voi olla myös naisia, jotka ikään kuin ryhtyisivät nousemaan tätä vastaan, kun naisilla ei olekin mitään asemaa Saudi-Arabia. Onko teillä jotain tietoa tästä? Toiseksi Syyriasta. Minä, minun on, minua on järkyttänyt Syyrian presidentin täydellinen autismi. Miten te tätä erittelette? Onko kyse siitä, että halutaan kunnioittaa hänen isänsä kunniaa? Hän on yhtä tiukka kuin isäkin on ollut, eikä haluta muutosta, yhtä sulkeutunut kuin isänsäkin, vai onko kyse henkilöstä, joka on kovin pehmeä, joka ehkä on joidenkin manipuloitavana, jotka ovat isän vallan ajoilta ja vaikuttavat poliittisen tilanteeseen Syyriassa. Minua on hämmästyttänyt tämä kykenemättömyys kuulla kansansa Syyriassa. Kolmanneksi, mitä mieltä te olette siitä osasta, joka ehkä voisi olla Turkilla nyt tai myöhemmin kaikissa arabimaissa? Grazie, onorevole. Kiitoksia, edustaja de Sarnez. Kahdeksan puheenvuoroa. Puhre, professori järjestellä parikymmentä minuuttia vastauksia varten. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Um, I said great questions. I... Niin, siellä oli paljon hyviä kysymyksiä. Olisi ollut hienoa, jos olisi ollut tuntiaikaa vastata näihin hyvin tärkeisiin kysymyksiin ja kriittisiin kysymyksiin. Mutta jos lähdetään liikkeelle ensimmäistä kysymyksestä ja siitä sitten mennään eteenpäin. No viimeisten 60-70 vuoden aikana oli tehtävä valinta vakauden ja kaiken muun välillä. Länsi lähinnä 50-luvulta alkaen länsimaat, erityisesti Yhdysvallat, mutta myös Länsi-Eurooppa kylmästä sodasta alkaen päättivät, että vakaus asetetaan ykkössijalle, ihmisoikeus ja oikeusvaltioperiaate No, ne uhrattiin vakauden alttarille ja vakaus määriteltiin hyvin, hyvin tiukasti. Eli ajateltiin vain sitä, että on turvattava öljyn toimitukset. Öljyhän on varsinainen vitsaus, ei ainoastaan tuolla lähi vaan koko kansallisessa järjestelmässä tällä on ollut sitten haittavaikutuksia, ei ainoastaan Lähi-idässä sen takia, että siellä on konsolidoitu tämä autoritaarinen hallinto, vaan myös siksi, että tämä on vaikuttanut siihen, miten länsi suhtautuu tähän maailman osaan. Ja sitten tämän maailman osan diktaattorit ja autokraatit ovat pyrkineet manipuloimaan meitä ja panemaan valitsemaan joko heidän tai islamistien välillä. Eli länsivalloille sanottiin, että joko me olemme vallassa tai sitten tulee islamistit ja al-Qaida se seikka, joka on käynyt ilmi neljän viimeisen kuukauden ajan arabikapinoissa, on, että tässä ei tarvitse nyt valita diktaattorien ja autoritaaristen vallanpitäjien ja eh, ääriliikkeiden välillä. Täällä on myös keskusta on demokraatteja, kansalaisyhteiskuntaa, demokratian edistäjiä. Mehän puhumme arabiista, arabimaista, ja puhumme siitä, mitä kadun miehet haluavat. Tämä on ollut tällainen paradigma, joka on ollut käytössä hyvin pitkään. Ja olette aivan oikeassa. Se, joka täällä on eniten nyt hävinnyt, on al ja sen ideologia. Ajatelkaapa, mikälainen ideologia sillä on ollut. No, että politiikka ei toimi. Väkivalta ja terrorismi ovat ainoa tehokas tapa saada muutos aikaiseksi, eli länsi ei anna muutoksen tapahtua tuo, tuossa osassa maailmaa. Miljoonat ja taas miljoonat arabit ja muslimit ovat tässä ottaneet hyvin selvästi kantaa ja sanoneet, että politiikka on tärkeä, kansalaisyhteiskunta on merkittävä. Siellä valtavat joukot ovat puhuneet leivästä ja voista, mutta ei ainoastaan siitä. Siellä halutaan avointa hallintoa, demokratiaa, halutaan olla ylpeitä omasta yhteiskunnasta. Ja tässä mielessä meidän on todellakin mietittävä uudelleen tämä paradigma, joka on ollut vallassa lähi osalta, erityisesti silloin kun on kyse muslimi Lähi-Itä. Kyseessä ei ole ainoastaan autokratia tai islamismi, vaan siellä on jotain muutakin. Tämä on tärkeitä asioita, mitä on voitu oppia nyt. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö islamistit olisi tärkeä tekijä tuolla. Ei saa unohtaa, että on paljon erilaista islamismia. On tätä maltillista islamismia, valtavirta islamismia ja sitten ääri-islamisteja. Jos ajatellaan valtavirta islamismia, kuten muslimin veljeskuntaa, se haluaisi päästä tärkeän rooliin tuolla alueella. Ei siksi, että sillä on eniten voimaa, vaan siksi, että se on parhaiten järjestäytynyt kansan keskuudessa. Jos ajatellaan Egyptiä, siellä syyskuussa pidettäisiin vaalit. Ja siellä olisi nähtävissä, että islamistit saisivat 20-30 prosenttia ja näin myös Tunisiassa, mutta mikään muu äänestäjäjoukko ei saisi näin suurta liikettä tai tulosta aikaiseksi. Muut eivät ole näin organisoituneita ja sen takia meidän pitäisi auttaa, auttaa siellä niitä miljoonia, jotka ovat vasta saaneet äänensä käyttöön. Meidän on autettava organisaatiossa niin, että saadaan ihmiset ruohonjuuritasolta ylöspäin organisoitumaan. Tarvitaan seminaareja, järjestäytymistä, ehdokkaita tässä ei puhuta ainoastaan lyöstä tähtäimestä me, siis koko kansainvälinen yhteisö, ei ainoastaan Euroopan unioni, kaikkien on autettava. Ei siellä nyt kyvyttömiä olla, mutta he tarvitsevat kuitenkin apua siellä. On ollut vuosikymmeniä diktatuuri, kansalaisyhteiskunta eh, on melkein tuhottu sen toimista ja sen takia siellä on hyvin vaikeaa lähteä mitään rakentamaan. Siksi tarvitaan apua sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Minä en tässä nyt halua lähteä pelottelemaan, en pelkää muslimiveljeskuntaa, mutta koska se ei ole kaikki tärkein ryhmä, niin sen ei pitäisi myöskään dominoida tuota yhteiskuntaa, sillä se ei edusta enemmistöä. Siellä on 70 prosenttia Egyptin ja Tunisian ja Jemenin, Libyan yhteiskuntaa, jotka ovat valta valtavirta ihmisiä aika lailla eh, keskustan pyrkiviä nimenomaan heidän äänensä pitäisi saada kuuluviin. Ja niin kuin Egyptissä on kansanäänestyksessä äskettäin havaittu, islamisteilla on olemassa organisaatio saada ihmiset äänestämään ja heidän äänensä olivat tärkeässä asemassa muutama viikko sitten. Sanoisin, että 70 prosenttia islamisteista äänesti ja vain 20 prosenttia näistä nuorista eh, ihmisoikeuksien eh, puolustajista äänesti. Se, mitä Egyptissä tapahtui, kun, puhu, kun äänestettiin perustuslaista, niin tämä osoittaa sitä, mitä tapahtuisi, jos vaalit pidettäisiin. Eli al ei ole keskeisessä asemassa, vaan al on tässä suurin häviäjä. Islamismi ei ole kaikkein vahvin valtapuoli tuolla alueella. Ja jos sitten palataan aseisiin, niin minä puhun täällä amerikkalaisena, olen amerikkalainen itse, vaikka työskentelen Lontoossa LCssä. Puolustusministeri Robert Gates kävi äskettäin Saudi-Arabiassa muutama päivä sitten ja vakuutti, että Yhdysvallat on vielä sitoutunut kuningaskunnan puolustamiseen ja yhdeltä häneltä neuvonantajaltaan kysyttiin ennen vierailua, aikooko ministeri puhua Bahrainin sisäisestä tilanteesta tai Saudi-Arabian tilanteesta. Hän sanoi, ei, me emme keskustele emme Saudi-Arabian emmekä Bahrainin sisäistä tilanteesta, koska me haluamme tässä parantaa suhteita liittolaisemme. Ensimmäinen asia oli, että pitäisi myydä tälle kuningaskunnalle ballistisia ohjuksia. Tämä oli tärkein tai äskettäin muutama viikko sitten allekirjoittiin kaikkein suurin aseiden myyntisopimus. Eli hänellä ottiin juuri näitä antiballistisia ohjuksia myydä. Ja koko tapaaminen itse asiassa käsitteli Iranin uhkaa. Ja jos nyt palataan vielä tähän Iranin kysymykseen, niin Iranin uhka on paljon tärkeämpi seika minä en tässä halua olla poleminen, haluan vain tehdä selväksi, minkälaisia prioriteetteja on. Eli aseiden myynti on valtava teollisuus. Se on valtava teollisuutta, tämä on fakta. Ja jos ajatellaan sitä, mitä siellä on tapahtunut, niin se, että puolustusministeri lähtee sinne puhumaan näistä ohjuksista ja niiden myymisestä Saudi-Arabialle. Tämä osoittaa, minkälaisia prioriteetteja Washingtonissa on ja kuinka väärään ne osuvat, sillä Iran ei ole suuri uhka Saudi-Arabialle eikä kellekään muullekaan. Mollahit ovat suuri uhka Iranin kansalle. Tämä on totuus. Iran ei ole 165 vuoteen eh, mitään muuta naapurivaltiota vallannut, vaan naapuri Saddam Hussein hyökkäsi Iraniin. Eli en nyt halua vähätellä Iranin uhkaa, mutta haluaisin sanoa, että kun tässä puhuitte Saudi-Arabiasta, sanoisin, että Iran on paljon haavoittuvaisempi demokratian virus on sinnekin leviämässä. Tehän tiedätte, mitä tapahtui senkin, kun Mubarak heitettiin pois, niin kymmenet tuhannet egyptiläiset ja iranilaisetkin menivät kaduille. Ja tehän tiedätte, mitä siellä tapahtui viime vaalien jälkeen. Siellä Iran pyrkii pysymään hengissä, vaikka siellä on nyt tämä valtava myrsky, joka tällä alueella yhteiskuntaa hajottaa. Ja muutaman päivän sitten, kun eh, puolustusministeri Gates kävi Bahrainissa, niin ja kysyttiin Iranin puuttumisesta, niin hän sanoi, että ei Iran puutu mihinkään, mutta tilanteen muuttuessa näin voisi käydä. Tämä oli totta, mutta nyt ei enää puhuttu siitä, että Iran olisi tärkeää roolia tässä myllerryksessä, vaan tehdään selväksi, että Iran on uhka, eli nyt ollaan siirtymässä sisäisestä ulkoiseen näkökulmaan. Ja tämä on Amerikan intressien vastaista, sillä Amerikan establishmentti tietää kyllä paremmin, miten asianlaita on. Kaikki se, mitä on saatu nähdä Wikileaksin asiakirjoista muutama kuukausi sitten, osoittaa, että Iranilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä tuolla alueella on tapahtunut, eli Bahrainissa tai Jemenissä, vaikka Iran haluaisi itselleen oman roolin, ei tästä ole kyse, mutta tällä hetkellä Iran pyrkii vain pysymään hengissä ja suojaamaan omaa järjestelmänsä kaikelta siltä, mitä tuolla alueella tapahtuu. En usko, että tulemme näkemään perustuslaillisia muutoksia. Siis nykyistä absolutistista monarkioista perustuslaisiin monarkioihin Persianlahden alueella. Nyt todellisuus on se, että Saudi-Arabia johtaa oppositiota pidimmepä siitä tai emme. Emme me halua täällä Saudia haukkoa, mutta todellisuus nyt on, jos sanotaan asia suoraan, että äh, Saudi-Arabia tässä johtaa vasta vallankumouksia pyrkimyksiä alueella Tunisiassa, Egyptissä ja se on toiminut aktiivisesti myös Bahrainissa. Antaakseni tästä nyt pienen kuvan. Saudi-Arabian ja Syyrian väliset suhteet ovat olleet aika vaikeita jo monta vuotta, eli Al-Haririn, pääministeri Al-Haririn murhan jälkeen 2005 vaikeuksia on ollut. Protestien alettua Syyriassa Abdullah soitti Syyrian johdolle, jotta pystyttiin varmistamaan näiden maiden tuki toisilleen. Eli Saudi-Arabia kyllä on sitä mieltä, että se mitä tuolla alueella tapahtuu on sen hengissä pysymiselle hyvin suuri uhka vaikka voitaisiin kyllä sanoa, että Saudi-johtajien intresseissä on toimia ennalta ehkäisevästi ja lähteä rakentamaan kansalaisyhteiskuntaa, ja monella tavoin ehkäistä sitä, että tulisi lisää myrskyjä, sillä tämä tämänhetkinen myllerys on jo todella hurja ja se vaikuttaa myös Saudi-Arabiaan. Mutta nyt todellisuus on kuitenkin niin, että kuningas erityisesti on sitä mieltä, että kaikki se mitä tapahtuu nyt koskettaa vakauden ydintä ja sen takia Arabian ja Saudi Arabian suhteet ovat olleet vähän vaikeita kahden viimeisen viikon tai viimeisten viikon aikana. Obaman hallinto on tullut sen takia siihen eh, lopputulokseen, että tämä alue on niin tärkeä, että se on tärkeämpi kuin poliittiset uudistukset näissä maissa. Te kysytte minulla Libyan historiasta ja siitä, minkälainen rakennelma Libya on. No, itse asiassa koko lähi keksittiin, kuten tiedätte, vuosien 1918 ja 20-luvun välillä. Eli voidaan puhua Libanonista tai tämänhetkisestä eh, Joronion länsirannasta, mistä tahansa nyt lähdetäänkin liikkeelle. Jos ajatellaan Irakin kriisiä, niin moni amerikkalaispolitiikka alkoi puhua siitä, että Irak pitäisi jakaa kolmen valtioon tällaisia järjettömyyksiä Eli minä akateemikkona, joka olen tutkinut arabia islamilaisen maailman politiikkaa, niin haluaisin sanoa, että tämä on kaikkein tärkeintä nyt tässä vaiheessa. Ensimmäistä kertaa arabi väestö pyrkii päättämään omista asioistaan. Kyseessä on itsemääräämisoikeus. Tehän voitte muistaa, että arabimaailmassa ottomaanit valitsivat yli 500 vuotta ensimmäisen maailman sodan jälkeen ottomaani valtakunta jaettiin Ison-Britannian ja Ranskan välillä ja sen jälkeen näistä tuli siirtomaavallan jälkeisiä valtioita, siellä on Gaddafi ja muut nämä ovat siirtomaahallinnon jälkeen jättämiä valtioita. Ensimmäistä kertaa ihmiset siellä pystyvät nyt vaatimaan itsemääräämisoikeutta. Näin tekevät miljoonat ihmiset. Siellä kukaan ei kuitenkaan puhu länsimaan Eh, imperialismista. Siellä ei polteta Yhdysvaltain lippuja eikä edes Israelin lippuja. Ihmiset puhuvat ihan yksinkertaisista asioista, leivästä, työstä, vaaleista, avoimesta hallinnosta ja siksi se, mitä tapahtuu, on hyvin tärkeää. Minä olen tästä kirjoitellut paljon ja vertaan sitä Berliinin muurin murtumiseen. Tämä on nyt arabimaailman Berliinin muuri, joka murtuu ehkä liioittelen sanoissani, että muurissa on murtumia. Tämä on vasta tämän autoritaarisen muurin murtumisen alkua. Eli tämä on todella historiallista ja vallankumouksellista. Siellä on yhteiskunnallisia liikkeitä ja tämä on vallankumouksesta siksi, että ihmiset eivät halua pieniä muutoksia, vaan haluavat todellakin päästä siitä eroon ja perustaa uuden järjestelmän. Syyria on erityisen tärkeää. Se, mitä Syyriassa nyt tapahtuu, tekee selväksi sen, että siellä on hallinto, joka syrjii kansaa. Ihmiset nousevat sitä vastaan ja mehän tiedämme, minkälaisia seurauksia tästä on. Olemme voineet nähdä, minkälaisia seurauksia on ollut, mutta todellisuus siis kertoo siitä, kuinka laaja ja kuinka vahva tämä tämänhetkinen myrsky on, joka alueella vallitsee. Ja sitten kysytte minulta koko liberaalista interventiotavasta. Tehän tiedätte, että kylmän sodan jälkeen liberaali puuttuminen, tästä tuli hyvin suosittua, erityisesti Yhdysvalloissa, koko tämä paradigma, liberaalit interventiot, no siltä vietiin pohja Irakin sodan jälkeen. Amerikan toiminta Irakissa naulasi naulan näiden interventioiden arkkuun, sillä niitä käytettiin näin hyväksi ideologisiin tarkoitusperiin. Minä olen yhä sitä mieltä, että Libyassa kansallisella yhteisöllä ei ollut valinnanvaraa, sillä siellä olisi tullut verilöyly Bengasin, jos muuten muuta ei olisi tehty. Mutta kuitenkin pelkään sitä, että läntisen sotilaallisen osallistuminen, eh, osallistumisen lisääntyminen voisi eh, vaikeuttaa ja eh, alko, aluillaan olevaa vallankumousta maassa. Ymmärrän, että jotkut haluavat lisää länsi maiden toimia, mutta kun kritisoidaan NATOa siitä, että ei pommiteta tarpeeksi, niin tässä ikään kuin halutaan, että avattaisiin tie oppositiolle. Jos näin saadaan NATO ja kansainvälinen yhteisö sekaantumaan yhä enemmän tähän konfliktiin, joka vain pitkittyy, niin minä toivoisin kyllä, että tässä olisi paljon tiukemmat rajat asetettuna tälle puuttumiselle pitäisi puuttua humanitaarista syistä, tarvitaan laillista puuttumista YK toimista, toimesta, jolla olisi siis hyvin selvät rajat, sillä muuten käy niin, että joku johtaja tai johtajaryhmä voivat viedä tämän asian ihan väärään suuntaan. Minä pelkään sitä, että Libyassa länsijohtoinen liittoma sitoutuu asiaan yhä enemmän sotilaallisesti. Siellä ollaan mukana yhä enemmän ja enemmän. Ja näin tässä käy, sillä tarkoituksena oli periaatteessa suojata siviiliväestöä, ei niinkään muuttaa valtasuhteita. Kaikki tietysti tätä toivoisivat, mutta tämä ei ollut kuitenkaan saatu mandaatti. Ja vaikka olisi todella toivottavaa, että Gaddafista päästäisiin eroon, niin meidän on toimittava kansallisen oikeudenmukaisesti, sillä muuten kaikki häviämme tässä mielessä. Ja sitten Jemen. Olisi hyvä, jos Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti voisi antaa äänensä Persianlahden yhteistyöneuvoston käyttöön niin, että vaadittaisiin Salehin poistumista. Tämä on ainoa ratkaisu. Jemen todennäköisesti luhistuu, jos Saleh pysyy vallassa. Mitään muuta ratkaisua ei ole. Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin pitäisi tehdä selväksi se, että Jemenin kansan pitäisi pystyä päättämään omista asioistaan. Muutama minuutti ehkä vielä jäi, mutta kiitos teillekin. Ehkäpä puheenjohtaja Nibla haluaa jotain lopuksi vielä, jos haluatte. Selvä, hyvä. Kiitokset teidän puheenvuoroistanne. Erityiset kiitokset professori Gerkesille, joka oli niin tyhjentävä ja kattava, provokatorinenkin joiltakin osin näissä kysymyksissä. Kiitokset tästä ja me tapaamme huomenna jälleen kello yhdeksän Kokous jatkuu silloin. Nyt kokous päättyy.